Muito bom dia. Declaro aberto. Hyvää huomenta kaikille. Avaan tämän aamun täysistuntokokouksen. Ennen kuin aloitamme tämän aamupäivän keskustelut, haluaisin ilmoittaa teille toisen äänestysrupeaman tulokset eiliseltä. Segundo período de votação de Kyse on siis eilisistä äänestystuloksesta. Ensinnäkin, niin kuin muistatte, meillä oli yksittäisiä äänestyksiä. Ensimmäinen niistä käsitteli äh, Kapverdeä ja tulos oli hyväksytty. Tulokset saatetaan kaikkien käytettävä, käytettäviin ja ne näkyvät myös näyttöruudulla. Ensimmäinen siis käsitteli Kapverdeä ja toinen äänestys edelleenkin Kapverdestä ja päätöslauselma hyväksyttiin. Tämän jälkeen äänestyksessä oli kaksi äänestystä, jossa aiheena oli Guinea-Bissau ja molemmat hyväksyttiin. Tämän jälkeen meillä oli Sao Tome ja Principen aihe esillä ja nämä molemmat niin ikään hyväksyttiin. Tämän jälkeen esillä oli Sveitsin valaliiton sopimus. Tämäkin hyväksyttiin. Sitten äänestimme myalgisesta enkefalomyeliitistä. Ja päätöslauselma hyväksyttiin. Tämän jälkeen oli äänestys globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Niin ikään tulos oli hyväksytty. Tämän jälkeen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto, aihe ja tulos äänestyksessä oli hyväksytty. Sitten äänestimme lisätalousarvioesityksestä niin ikään hyväksytty. Myös lisätarvio, lisätalousarvioesitys numero neljä hyväksyttiin ja tämän jälkeen sitten Moldovan aihekin hyväksyttiin. Kyse oli ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta. Seuraavana vuorossa oli Marokko-aihe, tulos hyväksytty. Ja tämän jälkeen Jordania, tulos hyväksytty. Tämän jälkeen Kiina ja niin ikään hyväksytty. Tämän jälkeen Georgia hyväksytty. Ja sitten vielä yksi äänestys Eurovälimeri ilmailusopimus EUn ja Israelin välillä – niin ikään tulos tässäkin oli hyväksytty. Sitten ilmoitan tulokset, joita saimme äh, tarkistusäänestyksestä. Meillä oli esillä Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi ja päätöslauselma siitä – Tarkistus 18. Odotan vain hetken, jotta saamme tämän tuloksen myös näyttöruudulle, eli tarkistus 18 hylätty. Tarkistus 1 hylätty. Löydätte yksityiskohtaiset tiedot näistä äänestyksistä näyttöruudulta. Tarkistus 2, hylätty. Tarkistus 3, hylätty. Tarkistus 11, hylätty. Tarkistus 19, hylätty. Tarkistus 20, hylätty. Tarkistus 4. Hylätty. Tarkistus 5. Hylätty. Tarkistus 6. Hylätty. Tarkistus 7. Hylätty. Tarkistus 21. Hylätty. Tämän jälkeen kohta kuusi, ensimmäinen osa, hyväksytty. Toinen osa, kohdassa kuusi, myös hyväksytty. Tarkistus kahdeksan, hylätty. Tarkistus 22, hylätty. Tarkistus 23, hylätty. Tarkistus 9 hylätty. Tarkistus 10 hylätty. Tarkistus 12 hylätty. Tarkistus 13 hylätty liittyy Johan Toson kappaleeseen A. Sitten tarkistus 14, hylätty. Johan Toson kappale B, ensimmäinen osa, hyväksytty. Ja toinen osa, hyväksytty. Sitten tarkistus 15, hylätty. Tarkistus 16, niin ikään hylätty. Tarkistus 17. Jonotosan kappaleeseen D. Hylätty. Ja sitten ilmoittaisin tuloksen äänestyksestä, joka liittyi erityisvaliokunnan asettamiseen. Tarkistus 1, hylätty. Tarkistus 7, hylätty. Tarkistus 8, hylätty. Tarkistus 9, hylätty. Tarkistus 2, hylätty. Tarkistus 10, hylätty. Tarkistus 3. hylätty. Tarkistus 11 hylätty. Tarkistus 12 hylätty. Tarkistus 4 hylätty. Tarkistus 13 hylätty. Tarkistus 5D hylätty. Tarkistus 14, hylätty. Tarkistus 16, hylätty. Tarkistus 6, hylätty. Ja puhemies toista, tarkistus 6, Pieni korjaus tähän, sanoa puhemies. Tarkistus 6. Kohta A. Hylätty. Ja kyse on siis päätöslauselmasta, joka liittyy erityisvaliokunnan asettamiseen. Toinenkin tarkistus numerolla 6 hylättiin ja tarkistus numero 7 hylätty, 8 hylätty, 9D hylätty, 13 hylätty, 10D hylätty, 14 hylätty, 15 hylätty. Tarkistus 1 hylätty. Tarkistus 2 hylätty. Tarkistus 11 hylätty. Tarkistus 3 hylätty. Tarkistus 4 hylätty. Tarkistus 12, hylätty. Tarkistus 5, hylätty. Nämä olivat siis tulokset äänestyksestä eiliseltä. Ja kyse oli tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelemään erityisvaliokunnan asettamisesta. Ja tämän jälkeen COVID-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten käsittely. Tarkistus 5 hyväksyttiin, 1 ja 4 hylättiin. Tarkistus 2 hylätty. Tarkistus 3 hylätty. Näin olen ilmoittanut toisen äänestysrupeaman tulokset eiliseltä. Tulosten ilmoittamisen jälkeen voimme nyt käynnistää keskustelut esityslistan mukaisesti. Aivan niin kuin tiedätte, meillä on ensimmäisenä yhteiskeskustelu kuuntelemme komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat. Haluan kiittää korkeaa edustajaa siitä, että hän on paikalla tänään. Kuulemme julkilausumat COVID-19-kriisin ulkopoliittisista seurauksista. Tämän jälkeen Kiinan kansantasavalla hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EUn tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa. Kolmantena aiheena on, ovat EUn toimet vastauksena länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin. Haluaisin muistuttaa jäsenille, että tässä yhteiskeskustelussa meillä ei ole mahdollisuutta menettelyyn ilman puhujalistaa eikä myöskään sinisten korttien käyttöön. Nyt antaisin puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Josep Borrell. Kiitos, että olette paikalla ja saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. muchas gracias, señor presidente, señoras y Kiitoksia, herra puhemies, arvoisat edustajat. Haluaisin esittää huomioita kolmeen esityslistan kohtaan. Mitä tulee unionin toimiin COVID-kriisin tiimoilta. Yhteinen kriisi vaati myöskin yhteisiä toimia ja meidän täytyy olla tämän ratkaisun ytimessä. Tästäpä syystä ratkaisua lähdettiin tarjoamaan huhtikuussa tukeaksemme jäsenvaltioita pandemian aikana. 8. kesäkuuta valiokuntatasolla esittelin nämä toimet myöskin ulkoasioiden neuvostossa ja kehitysyhteistyötä käsittelevässä neuvostossa tätä vastausta käsiteltiin ja puhuttiin tästä kahdeksasta miljardista juuri Afrikan, latinalaisen Amerikan ja lähialueiden maiden tukemiseksi. Monet ovat ehkä sitä mieltä, että tämä ei ole kovinkaan suuri summa, mutta suurin osa rahoista on jo jaettu käyttöön käytettäväksi. Lisäksi meidän oli puututtava pandemiaan. Mitä taas tulee Euroopan unionin pakolaisohjelmaan, Tämä on erittäin tärkeä asia, varsinkin näin kriisin aikoina, ja olemme tyytyväisiä parlamentin toimiin. Tarkoituksena on lisätä budjetin volyymiä neljällä miljoonalla Syyrian pakolaisten tukemiseksi. Uudessa ehdotuksessa esitetään myöskin lisää budjettia pakettia ulkosuhteiden kehittämiseksi. Ulkosuuden välineistä tätä rahoitetaan, osa menee humanitaariseen yhteistyöhön ja osa ulkoisten toimien tukemiseen, naapurusvälineen tukemiseen ja muihin. Lisäksi 10,5 miljardia euroa on varattu sellaisiin toimiin, joilla voidaan noin 130 miljardin lisää tuki kestävyysrahaston kautta. Lisäksi mikro taloudelliset tukitoimenpiteet kolmansille maille ovat tarjolla. Näin me voimme panostaa kestävään ja vihreään investointitoimintaan kumppanuusmaissa ja toivottavasti parlamentti tukee meitä tässä työssä, jotta voimme pitää kiinni tästä kunnianhimoisesta lähestymistavasta ulkopoliittisella saralla. Lisäksi mainittakoon, että tätä nyt todellakin tarvitaan, sillä tällä kriisillä on huomattavat mittasuhteet, varsinkin jos katsotaan latinalaisen Amerikan suuntaan. Siellä tilanne pahenee päivittäin, mutta onneksi Afrikassa tilanne ei ole odotetun kaltainen, mutta taloudelliset ja terveyspoliittiset vaikutukset tulevat ovat olemaan huomattavia ja niiden vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Sitten toiseen asiaan, jota tänään on tarkoitus käsitellä, eli Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki. Muutama huomio näistä faktoista. Covid on tietenkin pahentanut tilannetta. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset konfliktit pahenevat päivittäin ja kuten olen jo useampaan otteeseen todennut, Euroopan on löydettävä niin sanotusti omaa tiensä suhteissa molempiin osapuoliin. kuten Ranskan ulkoministeri hiljattain lehdistössäkin ilmoitti. Me olemme aivan täysin samaa mieltä myöskin ulkoasioiden neuvostossa. Mutta kaikki ei tietenkään ole sallittua. Transatlanttinen kumppanuus on tärkein ja strategisesti keskeisin unionin toimintaväline, mutta on tietenkin eriäviä mielipiteitä kun asioista on keskusteltu Yhdysvaltojen kanssa. Tämä nyt on ihan selvää. Ja mitä tulee monenvälisyyteen, senkään suhteen emme ole samoilla linjoilla. Ja mitä tulee kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja sen toimintaan, siltäkään osin emme ole samoilla linjoilla, mutta me yritämme löytää sen yhteisen sävelen. Ja mitä tulee suhteisiin Kiinan kanssa, on tietenkin selvää, että tämä ei ole ihan yksioikoinen asia – tilanne on hyvin mutkikas ja näin se tulee olemaan pidemmän aikaa. Ja siksi meidän on panostettava avoimuuteen, vastavuoroisuuteen ja luottamukseen. Kiinaa kaivataan kansainvälisillä näyttämöillä. Ilman Kiinaa emme voi taistella covidia tai ilmastonmuutosta vastaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että se onnistuisi ilman Kiinaakin, mutta näissä suhteissa hiertää aina kysymys ihmisoikeuksista. Olen jo viime viikolla ottanut esille Hongkongin tilanteen silloin, kun keskustelin Kiinan ulkoministerin kanssa. Reilut kolme tuntia keskustelimme hyvinkin avoimessa hengessä kaikista niistä asioista, jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen. Me puhuimme myöskin turvallisuuslaista. Se ei ole osa tätä yhteistä julkilausumaa, joka kuvastaisi suhteita Hongkongiin. Hongkongin tilanne vaikuttaa meihin. Tämä ei ole vain ainoastaan Hongkongia koskeva asia. Kyse on arvoista, periaatteista ja tämä vaatii myöskin kansainvälistä toimintaa. Sille jos kyse on kansallisesta turvallisuuden laista, niin sehän ikään kuin vesittää Hongkongin autonomian. Ja ymmärrätte toki, että kun puhun Euroopan unionin nimissä 27 jäsenvaltion puolesta, niin 27. ja 29. toukokuuta otin nämä asiat tietenkin esille. Tämän asian suhteen EU-ssa vedettiin köyttä kyllä samasta päästä. Näin ei todellakaan ole aina tilanne, kun ulkoasioiden ministerit keskustelevat, mutta nyt näin kävi. Ja myöskin YK turvallisuusneuvoston kokouksessa otin tämän asian esille. Samaisena päivänä, eli silloin kun tämä päätös kansallisen turvallisuuden laista tehtiin, niin esitin nämä huomioni. Kerroin siis, mitkä ovat EUn kannat. Ja sitten kolmanteen asiaan, eli EUn toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin – Eli tämä kolmas asia esityslistallamme. Eli länsirannan mahdollinen liittäminen Israeliin. Meidän kantamme on ihan selvä, mutta hankalaksi menee yhteisen sävelen löytyminen. Mutta toki suuri enemmistö jäsenvaltioista on edelleenkin sitä mieltä, että kahden valtion järjestelmä olisi tavoiteltava ratkaisumalli. Ja kaikenlaiset liittämiset olisivat kansainvälisen lainsäädännön kanssa ristiriidassa. Ja tästäpä syystä vetoammekin Israelin suuntaan sanoen, että se ei tekisi sellaisia päätöksiä, joka lii, jotka liittyisivät länsirannan liittämiseen. Ja näin sanoin myöskin puhelinkeskusteluni aikana Israelin ulko- ja puolustusministeriöiden kanssa. Tällainen liittäminen tarkoittaisi kansainvälisen lain rikkomista. Maaliskuussa Genevessä 27 jäsenvaltiota sopi tästä asiasta, eli olimme samoilla linjoilla. Mutta ulkoasiain neuvostossa ei tilanne ollut yhtä hyvä, mutta kuten sanottu, suurin osa jäsenvaltiosta tukee kahden valtion ratkaisua. Mitä taas tulee tähän liittämiseen, niin sehän vesittäisi kahden valtion järjestelmän. Ja lisäksi liittäminen johtaisi alueellisen vakauden murenemiseen EUn ja Israelin ja EUn sekä arabimaailman väliset suhteet heikkenisivät liittämisen myötä. EU on kyllä sitä mieltä, että länsirannan liittäminen Israeliin vaikuttaisi suoraan suhteisimme Israeliin. Puheaikani alkaa loppua ja siksipä en puhu sen enempää näistä liittämiseen liittyvistä mahdollisista yksityiskohdista, mutta sanon sen verran, että EU kantaa oman vastuunsa sekä EU-lainsäädäntöön että kansainväliseen lainsäädäntöön vedoten. Me yritämme kumppaneiden kanssa päästä niin pitkälle, että vältymme ongelmilta, eli käytämme diplomatian kanavia hyväksymme. Ja kuten sanottu, avoin ja rakentavassa hengessä tapahtunut keskustelu toteutettiin Israelin edustajien kanssa. Juuri näistä asioista puhuin heidänkin kanssaan ja kerroin, mitkä voisivat olla jatkotoimenpiteet. Lisäksi keskustelin myöskin Euroopan unionin erinäisten ulkoministereiden kanssa, myöskin Mike Pompeon kanssa keskustelin tästä samaisesta aiheesta tämän viikon alussa. Puolentoista tunnin ajan keskustelin hänen kanssaan puhelimitse tästä asiasta. Ja tulevien viikkojen ja kuukausien aikana kansainvälinen yhteisö ja muut kumppanit tulevat pohtimaan, miten kansainvälisiä parametreja noudattaen kahden valtion järjestelmä voitaisiin toteuttaa, jotta kaikilla olisi käytettävissä yhtäläiset mahdollisuudet. Kiitokset herra puhemies, että sain tämän ylimääräisen puheen minuutin ja kiitokset kaikille tarkkaavaisuudestanne. Ja mikäli teillä on kysyttävää muihinkin asioihin liittyen, niin olen täällä valmiina. Kiitos komission varapuheenjohtaja. Kiitos näistä julkilausumista, jotka käsittelevät hyvin tärkeitä aiheita. Nyt antaisin puheenvuoron jäsenille ja pyytäisin kaikkia jäseniä kunnioittamaan heille myönnettyä puheaikaa. Toiseksi pyytäisin teitä myös pitäytymään tämän aamupäivän aiheissa. David McAllister, EPPstä, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Olen vakuuttunut, että meidän pitäisi edistää Euroopan unionin strategista autonomiaa kehittämään monikeskisiä ratkaisuja ajamaan etujamme, jotka ovat edellyttävät solidaarisuutta. Ja pidänkin hyvänä, että tätä keskustelua tänään käydään liittyen COVID-19-kriisiin. Me tiedämme, että tämä pandemia on, se vaikuttaa lääketieteellisellä ja tasolla ja vaikuttaa kaikkiin ihmisiin. Ja niin kuin korkea edustaja varapuheenjohtaja Josef Borrell äsken sanoi, tämä myös mahdollisesti vaikuttaa geopoliittisesti. Muutama esimerkki. Nyt esimerkiksi ajatellaan demokratian ja perusoikeuksien tilannetta monessa osassa maailmaa liittyy myös tähän. Tähän liittyvät myös kyberalan hyökkäykset ja kansainvälisen yhteistyön vaikeudet. Euroopan parlamentti meidän pitää tehdä selväksi, että, että nämä pandemian aiheuttamat uhkat vaadivat koordinoituja toimia. Pidän hyvänä sitä, että lähikuukausina viikkoina kaikki valiokunnat, jotka hoitavat ulkoasioita, keskittyvät enemmänkin näihin globaalisiin vastuisiin. Tämän päivän keskustelu ja myös kuulemistiollisuudet ja mietinnöt, joita käsitellään valiokunnassa. Toivottavasti me voimme sitten me voimme painottaa ulkoasioiden ulo, ulottuvuuden merkitystä ja lähettää myös samalla solidaarisuuden viestin kumppaneillemme ympäri maailmaa. Kiitoksia. Kiitos, David. Ja nyt puheenvuoron saa Tonino Pikkylä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, Mr. High... Kiitos puhemies, korkea edustaja, COVID-19-pandemian vaikutukset tuntuvat mittavalla tavalla kaupassa, monen välisessä järjestyksessä kaiken kaikkiaan. Meidän on kannettava vastuumme siitä, että taistelemme pandemiaa vastaan maailmanlaajuisesti. Tämä kuuluu meidän perusperiaatteisiimme. Meidän tulee auttaa kaikista haavoittuvampia yhteisöjä, edistää rokotteen aikaansaamista ja pitää lääketieteen välineiden tarjonta avoinna kaikille. Toisaalta pitää myös huolehtia omasta edustamme ja sen takia haluamme taistella disinformaatiota vastaan. Sen on oltava prioriteetti. On hyvä, että saamme uuden tiedonannon, joka parantaa meidän vastustuskykyämme. Teemme läheistä yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa, VTO, G20 ja YK kanssa. Meidän on myös autettava kansainvälisiä kumppaneitamme käsittelemään tämän pandemian seurauksia, jotta pääsemme kestävän kehityksen tielle. Sehän on oleellista elpymisessä. Kiitos. Muito obrigado. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Malik Ismani. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, presidente. Uh, thank you, chair. At the start of it... Kiitoksia, herra puhemies. Komissio ilmoitti heti alkuun, mikä sen geopoliittinen kunnianhimo on. EUsta piti tulla globaali toimija. Koronavirus kuitenkin koettelee nyt tätä hanketta. Viime kuukausien aikana virus on pakottanut meitä tekemään tiiviimmin yhteistyötä. Me jouduimme pysymään neljän seinän sisällä, mutta siitä huolimatta Viruksesta on tullut kansainvälinen haaste, joka on löytänyt jokaisen maailman kolkan ja on osoittanut, miten tiiviisti olemme yhteyksissä toisiimme ja miten riippuvaisia olemme toisistamme. Mutta olisi idealistista ajatella, että me voisimme näin vain taistella tätä kriisiä vastaan. On olemassa esimerkkejä että covidia on yritetty käyttää kiilana Euroopassa ja siten toimia intressejämme vastaan. Ja mitä tulee tähän niin sanotun koronadiplomatiaan, näihin informaatiokampanjoihin ja Libyan tilanteeseen ja Kiinan tilanteeseen, niin meidän täytyy muistaa, että maailma pyörii edelleenkin vauhdikkaasti. Meidän täytyy katsoa, miten voimme taistella näitä äh, haast- tarttua näihin haasteisiin globaalilla areenalle. Nyt jos koskaan komission on toimittava geopoliittisesti kunnianhimoisesti, meidän on löydettävä ratkaisumalleja tähän kriisiin, johdettava kansainvälistä yhteisöä ja tarjottava rokotetta kaikille maailman ihmisille, ajettava samalla Euroopan intressejä yhdessä kansainvälisten liberaalien kumppaneidemme kanssa. Ja kun kansainvälistä yhteisöä johtajuutta Yhdysvaltojen puolelta ei löydy, niin EU on tartuttava tähän hetkeen. Ja siksipä toivoisin, että me kaikki toimimme vastuullisesti. Euroopan unioni voi saada tuloksia aikaiseksi, jos se vain päättää ottaa johtajan äh, otteen todellakin päättäväisesti haltuunsa. Kiitoksia. Muito obrigado. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Marko Dreosto ID-ryhmästä. Olkaa hyvä. Gentile president. Arvoisa korkeadustaja Borrell. Kiitoksia varapuheenjohtaja Borrell. On selvää, että tämä kriisi, jonka COVID-19-pandemia käynnisti, e l'iniziale silenzio non può essere perdonato. Noi ribadiamo con forza... Ne. Tehdään, tehdä vielä kerran selväksi sen, että, että tarvitsemme kansainvälistä tutkimusta selvittääksemme tämän viruksen syitä Kommunistihallinto on syypää tähän ja meidän täytyy myös tutkia tätä asiaa. Te korkeana edustajana olette Kiinan suuntaan esiintynyt selkeästi – ja oikeastaan selkeämmin kuin Italian hallitus on aika paljon riitasoituisuutta myös ulkoministerien kesken. Italia on kuitenkin edustanut vain omaa linjaansa. Tätä täytyy tutkia ja silloin voidaan todeta, kuka äh, haluaa vapautta. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Butchikova. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President, Mr. Borrell, colleagues. Herra puhemies, Arvon kollegat, tämä kriisi, joka on vaikuttanut globaalilla tasolla, osoittaa myöskin seuraavaa. Tämä on ensimmäinen kansainvälinen kriisi vuosikymmeniin, jonka aikana Yhdysvallat on luopunut kaikenlaisesta johtajuudesta, kun taas Kiina on kriisin keskiössä – aivan ennennäkemättömällä tavalla ja ei hyvässä mielessä. Tilanne osoittaa, miten kansainväliset suhteet ovat muuttumassa yhtäältä. Meillä on taistelu kahden supervallan välillä, mutta toisaalta meillä on kansainvälisiä elimiä, jotka monenvälisissä suhteissa ovat joutuneet taka-alalle. Kriisin vaikutukset ovat vain paisuttaneet tätä tilannetta. EUn kannalta tämä tarkoittaa sitä, että nyt jos koskaan meidän täytyy osoittaa, mikä on meidän kansainvälinen vastuumme. Me epäonnistuimme aikanaan, kun yritimme saada suojamaskeja käyttöömme ja sitten kun haluttiin rokotustutkimusta Hmm, tukea, niin sekään ei mennyt aivan täysin niin kuin toivoimme ja lisäksi muitakin ongelmia on ilmaantunut, mutta haasteita on lukuisia, ne ovat valtavia. Me taistelemme intressien ja arvojen puolesta. Meidän täytyy löytää kumppaneita ja osoitettava vastustajille, että me haluamme todellakin selättää tämän kriisin. Lopuksi haluaisin todeta muutaman sanan sen Hongkongin tilanteeseen liittyen. Olen tyytyväinen siihen, mitä G7 sanottiin. Päätöslauselmassa todetaan, että EU ei vain kritisoi toimia. Me haluamme, että Kiina ymmärtää, että me haluamme toimia kansainvälisten määräysten mukaisesti. Ja jos näin ei tehdä, niin se maksaa oman hintansa kanssa, Ja tämä viesti pitää välittää huippukokouksessa maanantaina Kiinan johdolle. Kiitoksia. Muito obrigado. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Vitotjan Vatsikovski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, senior Borrell, 20 lat. Puhemies, korkea edustaja, 20 vuotta sitten Puolan ulkoministeri yhdessä Yhdysvaltain ulkoministerin kanssa käynnisti demokratiatoiminnan Varsovassa. Ja nyt juhlimme tämän toiminnan 20-vuotis päivää. Tämän takia Andrei Duda on saanut kutsun valkoiseen taloon ensimmäisenä valtion päämiehenä, presidenttinä, joka nyt vierailee eh, Yhdysvalloissa covid-kriisin käynnistymisen jälkeen. Luonnollisesti kokouksessa keskustellaan kahdenvälisistä kysymyksistä, mutta varmasti myös transatlanttiset eh, suhteet ovat eh, esillä. EUn tulisi edistää tällaista yhteistyötä. Meidän ei tulisi eristäytyä Yhdysvalloista. Meidän ei pitäisi joutua valitsemaan Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Me taistelemme yhdessä tätä virusta vastaan, kriisiä vastaan ja turvallisuuden puolesta. Sen takia vetoan teihin korkea edustaja ja myös ulkosuhdehallintoon, jotta voisitte tukea Puolan presidentin ponnisteluja ja varmistaisitte, että tuemme näitä suhteita. Muito obrigado. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Özlem Demirel. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Präsident. Seit Monat... Kiitoksia, herra puhemies. Kuukausien ajan puhamme koronasta ja pandemia osoittaa selkeästi sen, minkälaisia virheitä taloudellisessa ja poliittisessa järjestelmässä on. Kymmeniä vuosien ajan EU on toitottanut, että yksityisyys ennen tai yksityinen sektori ennen julkista sektoria Yli 80 kertaa on viimeisten kymmenen vuoden aikana toitotettu sitä, että pitäisi tapa toteuttaa leikkauksia terveydenhuoltopuolella, mutta sotilasmenot vain kasvavat kasvamistaan. Eli nyt ollaan suurten haasteiden esillä. Ihmiset menet menettävät osan tulostaan tai jopa työpaikkansa. Ja juuri näinä aikoina te haluatte ensimmäistä kertaa tehdä niin, että yli 25 miljardia euroa investoidaan sotilaslaitteiden kehittämiseen, vaikka se on käytännössä kiellettyä. Miksi ette vain ymmärrä, ettei pommeja ja panssarivaunuja voi syödä eikä niillä voida parantaa ihmisiä? Te sanotte, että meidän täytyy nyt päästä eteenpäin. Minä sanon, että olisi naivia vain uskoa, että tämä kilpavarustelu, kierre ja tämä geopoliittinen toiminta johtaisi turvallisuuden ja rauhan lisääntymiseen. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Antoni Comin y Oliveres. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Obrigado, señor presidente. Señor vicepresidente, la Unión Europea debe mostrar al mundo que es inaceptable utilizar la lucha contra la pandemia. Kiitoksia. EU on osoittanut, että on hyväksyttävää käyttää pandemian tilannetta oikeusjärjestyksen heikentämiseksi. No, kuitenkin nyt on kysymys ihmisoikeuksien puolustamisesta ja demokraattisten vapauksien puolustamisesta. EUn edustajat, jotka maailman näyttämöllä eh, edustavat näitä, niitä täytyy edustaa uskottavalla tavalla, kun ajatellaan, me olemme pystyneet toteamaan, että, että mitä seija on tehnyt esimerkiksi Espanjassa, ja se on tukenut taistelua valtioterrorismia vastaan ja meidän pitää osoittaa kuitenkin solidaarisuutta ulkoministerille. Nyt ei, kuulu, ei ole mikrofoni päällä. Por favor, eu peço orador. Niin, pyytäisin puhujia pitäytymään niissä aiheissa, jotka ovat tämän päivän keskustelun kohteena. Jollei, niin keskustelu sitten poikkea esitysistä. Haluatteko päättää puheenvuoronne? señora alta representante con todo el respeto personal pero con toda la exigencia ética. ja kaikella kunnioituksella kysyn teiltä tuetteko te valtioterrorismia teidän äh, vastauksena riippuu tietenkin myös teidän legitimiteettinne, mutta myös Euroopan unionin suhtautuminen kansainvälisen yhteisöön. Kiitoksia puhemies. Kiitos muistuttaisin kaikille kollegoille, että me olemme sopineet esityslistasta. Esityslistalla on kolme keskusteltavaa aihetta tänä aamupäivänä. Kun puhutaan sellaisista aiheista, jotka eivät esityslistalla ole, niin silloin käy niin, että loittonemme esityslistalta. Eli muistutan, että pitäydytte aiheessa. Tämän jälkeen Mikael Kaaler, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Covid-kriisin taloudelliset vaikutukset aiheuttavat valtioiden poliittisten, poliittisen tilanteen heikkenemisen, myöskin alueiden heikkenemisen, vaikka ne ovat olleet jo muutenkin kriisin kourissa. Monet kuitenkin yrittävät toimia vanhaan malliin ja sitä emme voisi hyväksyä. Kiinan suhteen meidän täytyy muistuttaa, että Hongkongin sopimus on kansainvälisesti sitova. Tämä on historiallinen asiakirja ja onkin hyvä, että eurooppalaiset poliittiset edustajat lähtevät Israelin tai videokonferenssin avulla voivat hallituksen johtajalle ilmoittaa, että tällaiset liittämiset voivat aiheuttaa mitä erinäisimpiä vaikutuksia sekä lähitulevaisuudessa että pidemmälläkin aikavälillä, joten pidättäytykää tällaisista liittämistoimista. Jos katsotaan Moldovaa, Georgian ja Ukrainan kaltaisia maita, niin niille pitää ilmoittaa, että Oligarkit yrittävät vahvistaa asemansa kriisin myötä ja estävät todellisten uudistusten toteutumisen ja ajavat vain siten omaa etuaan. Kiitoksia. Kiitos puheenvuoron. Saa seuraavaksi kollegamme Udo Bulman. Yksi minuutti. Herra varapuheenjohtaja Borrell, myös ilman koronaa tämä vuosi olisi oikeastaan yksi inhimillisten katastrofien kamottomimpia vuosia, koska vielä muutama vuosi sitten 80 miljoonaa ihmistä olivat nälän kourissa, niin, ja ilman koronaakin olisi, niitä olisi ollut 120-130 miljoonaa. Jo, ja kun ajatellaan ympäristökatastrofeja, sotilaisia konflikteja, niin COVID kaksinkertaista tämän. Yli 260 miljoonaa ihmistä on suoraan nälän kourissa, menehtyvät. On hyvä, että me olemme, mobilisoimme varoja nopeasti, mutta onko teillä käytössänne luku tai volyymi, joka liittyy kollektiivisiin ponnisteluihin, jotka ovat tarpeen, jotta tämä joukkokuolema voidaan estää, jotta me tiedämme, mistä me puhumme tänä vuonna ja voitteko anna, sanoa jotakin sanktiopolitiikasta suhteessa Iraniin, Venezuelaan ja, e, ja e, nyt kaikkia, nyt keskustelua haluan tässä avata, mutta varmastikin on niin, että Euroopan unioni joutuu tekemään kaiken mahdollisen, jotta myös siellä voidaan taistella pandemiaa ja nälkää vastaan, riippumatta siitä, mitä muut kansainväliset toimijat ajattelevat siitä. Kiitoksia. Kiitos. Tämän jälkeen puheenvuoron saa Hanna Noiman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. Borrell, dear colleagues, we have... Edustaja Borrell, hyvät kollegat, me olemme keskittyneet tähän terveyskriisinä viime kuukausina, mutta ihmisoikeuskriisi eh, te pahentaa tätä kriisiä. Journalisteja on kidnappattu ja Tämä ei pysäytä virusta, se vain levittää epätietoisuutta ja misinformaatiota. Jos käytetään aseita lockdownin toteuttamiseksi, niin eihän se lopeta pysäytä virusta, vaan kylvää vain kuolemaa ja pelkoa. Totta kai pitää rajoittaa yksilökohtaisia vapauksia, mutta kaiken on tapahduttava oikeasuhteisesti. Tämä on huomioitava niin, että ihmiset saavat keskustella näistä toimista. Usein näin ei kuitenkaan tapahdu. Kun taistelemme covid-kriisiä vastaan, niin meidän on tartuttava sekä tähän terveyskatastrofiin ja ihmisoikeuskriisiin. Meidän on seurattava taudin etenemistä ja myös ihmisoikeusrikkomuksia. Meidän on tutkittava kuolemantapaukset tapaukset ja myös ihmisoikeusrikkomukset. On autettava sekä lääkäreitä että ihmisoikeusaktivisteja. Edustaja Borrell, kyse ei ole pelkästään eh, Euroopasta, vaan meidän on puolustettava ihmisoikeuksia myös Euroopassa. Olette puhunut tästä vahvasti. Minun mielestäni meidän on tehostettavaa toimiamme tässä aiheessa, kun katsomme tämän päivän maailmaa. Kiitos. Kiitos. Ja tämän jälkeen Radoslav Sikorski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, po pierwsze chciałem e, podziękować przedmówcy panu ministrowi Waszczykowskiemu. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää edellistä puhujaa e, Wyszowskia, joka puhui niin myönteisesti yhte, demokratian yhteisöstä ja liike, liikkeestä, joka, joka, joka, jossa olivat mukana Geremekin minäkin. Ja toivottavasti Puolan hallitus pysäyttää oikeusjärjestelmän vastustamisen ja ryhtyy demokratian esimerkiksi, jota muut voivat no, seurata. Ja kun puhutaan COVID-19-pandemiasta, toivon, että saadaan uusi, uudenlainen tarpeiden hierarkia – myös voitaisiin selvittää, millä tavalla me olemme selviytyneet tästä kriisistä. Tiedän, että niitä ehdotuksia, joita komissio on tehnyt, että toivon, että niitä hallinnoidaan hyvin ja toivottavasti Eurooppa pysyy yhtenäisenä, mutta mutta alhaisten korkojen politiikka voi tarkoittaa sitä, että tässä syntyy eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken. Meillä on paljon mahdollisuuksia, paljon riskejä myös, ja toivonkin, että ajattelette myös tätä. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Kathleen Van Brent. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank, you very much, Chair. Kiitos, puhemies. Herra Borrell, olen täällä. Itse mainitsitte sen, että COVID-19-kriisin vaikutus kansainvälisesti ei ole vielä aivan täysin selvillä, mutta vaikutus on aivan valtava, se on selvää. Otan esimerkiksi Kiinan, koska tämä nyt on ollut jo esillä jo ennen pandemiaa meillä oli valtavia ongelmia suhteissamme Kiinan kanssa. Ajatellaanpa ihmisoikeuksia, kauppasuhteitamme ja sitä, että kyse on valtiojohtoisesta taloudesta. Tässä ihan muutama esimerkki. Covid-kriisin aikana nämä ongelmat ovat vain paisuneet. Äh, valeuutisilla Kiinasta on pommitettu Eurooppaa, eikä ole äh, omassa maassaankaan pystytty ratkaisemaan, miten tämä covid-kriisi ratkaistaan. Me olemme liian riippuvaisia Kiinassa, esimerkiksi kun ajattelemme suojatarvikkeita tässä terveyskriisissä. Herra Borrell, puhutaan suorin sanoin. Kauppa on tärkein väline, joka meillä on ulkopoliittisesti. Nämä välineet on nivottava yhteen. Ei voi olla niin, että puhumme kauniisti ihmisoikeuksista ja sitten kuitenkin käymme kauppaa Kiinan kanssa vanhaan malliin. Meidän on pohdittava uudemman kerran, miten suhtaudumme Kiinaan. Kiitos. Kiitos. Tämän jälkeen Francisco José Milan Mon. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Yo quiero destacar tres aspectos brevemente. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Kolme huomiota covid-kriisin ulkopoliittisiin seurauksiin liittyen. Kriisi on osoittanut, minkälaisia puutteita järjestelmissämme on. Me emme ole kyenneet äh, vaihtamaan tietoja tehokkaasti ja koordinointitoimet viruksen vastaisessa taistelussa eivät olleet riittäviä. Ja EU on ollut hyvinkin suuressa määrin riippuvainen monista muista alueista ja maista. Meidän täytyy päästä autonomiseen tilanteeseen. Meidän ei pitäisi olla riippuvaisia strategisilla alalla muista maista. Esimerkiksi silloin, kun kyse on terveys suojavarusteiden hankinnasta tai lääkeaineiden valmistuksessa. 80 prosenttia kansainvälisestä valmistuksesta tapahtuu Kiinassa ja Intiassa ja samalla havaitsimme, että meidän on tuettava kolmansia maita, varsinkin afrikkalaisia naapureitamme, kun taistelemme kriisiä vastaan. Ja olenkin tyytyväinen, että Euroopan unionin ratkaisu pitää sisällään myöskin huomattavaa summaa, joka on osoitettu kolmansissa maissa käytävää pandemian vastaisessa taisteluun. Ja on valitettavaa, että viime vuosi vuosikymmenten aikana pandemiat ovat toistaneet itseään, mutta COVID-19 yllättäen tuli kulman takaa. Me olemme verkottuneessa maailmassa virukset eivät tunne rajoja. Seuraava kriisi on sellainen, että siihen on tartuttava koordinoidummin ja tehokkaammin. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Javi López. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Muchas gracias alto representante. Kiitos puhemies. Kiitän korkeata edustajaa. On selvää, että pandemia ei ole, ole pelkästään merkitse valtavaa haastetta terveydelle ja taloudelle, mutta se on myös osoittanut, minkälaisia puutteita meillä on meidän globaalissa hallinnossamme. On puutetta globaalista johtamisesta ja kansainväliset, kansainväliset järjestöt ovat kovin heikkoja ja on jännitteitä suurten valtio, suurten valtatekijöiden kesken, mutta Euroopan unioni voi myös oppia tästä tilanteesta. Me toteamme, että Euroopan unioni on enemmän kuin koskaan osa moni, äh, monenkeskistä rakennetta, jotta tämä koskee pandemiaa, tämä koskee ilmastonmuutosta ja epäoikeudenmukausta, mutta tähän tarvitaan yhteistyötä Yhteistyö ei tällä hetkellä toimi. Siinä Euroopan unionin täytyy löytää oma roolinsa ja omat etunsa, ja, ja että se voi puolustaa arvojaan maailmassa. Meidän etsiä liittolaisia ja ö, hakeutua yhteistyöhön. Ja Latinalainen Amerikka kärsii tällä hetkellä kovasti pandemiasta. Kiitos. Puheenvuoron saa Aleksander Jordanov, yksi minuutti, olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Борел. Puhemies, korkea edustaja Borrell. Haluaisin, että onnittelisimme Hongkongin kansalaisia, jotka puolustavat oikeuksia ja vapauttaan, jota Kiinan valtakoneisto kuitenkin rajoittaa minä tulen itse sellaisesta maasta, joka on joutunut kokemaan kommunistisen totalitarismin kauhut. Vetoankin neuvostoon, komission ja kaikkiin parlamentin jäseniin, jotta sanoisimme jo hyvästi sille harhakuvitelmalle, että voisimme olla ystäviä kommunistisen Kiinan kanssa. Meidän on puolustettava Hongkongin kansalaisten oikeuksia meidän arvomme vaativat sitä, että me kerromme Pekingin valtaapitäville, että me kykenemme lopettamaan nämä investointisopimukset, jos tarve vaatii, ja me olemme valmiita pohtimaan myös sanktiopolitiikan käyttöönottoa saman tapaan kuin toimimme sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Krimille. Sanktiot ovat ainoa väline, jolla saamme heidät järkiinsä. Kyse on kommunistisista dinosaureista, jotka ovat säilyneet tähän päivään saakka. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Miriam Lexman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Speaker. Kiitoksia herra puhemies. Jos vapaudesta ei voida puhua kaikkialla, niin vapautta ei ole tarjolla kaikkialla. Tässä on leikattu vapauksia, perusvapauksia, loukattu kansainvälisiä sopimuksia ja muuta. Ja tämä yksipuolinen kansalliskongressin päätös kansallisen turvallisuuden lain käyttöön ottamiseksi tarkoittaa autonomian leikkaamista, oikeusvaltioperiaatteiden ja perusoikeuksien polkemista. Voidaan olettaa, että tämä johtaa kyllä vangitsemistapauksiin Yli 900 poliitikkoa maailmanlaajuisesti, monet teistäkin ilmoittivat yhdessä, että tämä ei ole hyvä asia. Parlamentin päätöslausuma osoittaa, että Hongkongin tilanne on sietämätön, eli tässä on vaalittavaa unionin perusarvoja. Ja tältä pohjalta pitää myöskin toimia, kuten artiklassa 21 todetaan. Ja siksipä vetoankin kaikkiin, niin tukekaa tätä päätöslauselmaa ja sitä kautta tukekaa Hongkongin kansaa. Kiitoksia. Kiitos. Puheenvuoron saa nyt Isabel Santos. Olkaa hyvä. Muito obrigada, senhor presidente. Desde a assinatura da... Kiitos puhemies. Uh... Kiinan ja Britannian julistuksen toinen allekirjoitus Hongkongin tilanteesta. Ja siellä Hongkongissa jo pelattiin sitä, että mitä Kiinan hallitukset tulee tekemään perusoikeuksien suhteen, ja näin on tehty Xinjiangissa, Tiibetissä ja oikeastaan koko Kiinassa. Ja <clears throat> tämän Hongkongin lainsäädännön muutos tasoittaa Kiinan hallinnolle tien oikeusvaltion murtamiseksi ja se oikeastaan asettanut kyseenalaiseksi yksi maa kaksi järjestelmää periaatteen. Me emme voi hyväksyä tätä strategisten suhteiden merkitystä EUn ja Kiinan välillä ei saa edellyttää sitä, että me me vaatisimme vähemmän, että me toimisimme vähemmän tehokkaasti silloin, kun on kysymys perusoikeuksien puolustamista. Pikemminkin tämä vaatii meiltä vaati, äh, vaatimusten esittämistä suhteessa vapauksiin ja oikeuksiin ja äh, Hongkongin asemaan. Tämä, tätä Euroopan unionilta odotetaan. Kiitos puheenvuoron saa nyt Hilde Vautmans. Yksi minuutti ja puoli, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Mielestäni tilanne on selvä. Minä puolustan yhden valtion ja kahden järjestelmän toiminta ja siten tuen Hongkongin kansan ilmaisuvapautta. Tämä väkivaltainen toiminta on tuomittava. Se vaikuttaa Hongkongin autonomiaan. Euroopan parlamentti onneksi puoltaa yhteen hiileen ja päätöslauselmamme osoittaa tämän. Tästä turvallisuuslaista on luovuttava, kunnioitettava Hongkongin kansan tahtoa ja osoitettava, että se kunnioittaa kansainvälistä lakia. Jos ei näin tehdä, niin kansainvälisen yhteisön on vietävä asia kansainvälisen rikostuomioistuimeen ja saatava aikaiseksi Magnitskin kaltainen ratkaisu. Yli 500 miljoonaa kuluttajaa voi vaikuttaa tilanteeseen, kun me hankimme näitä kiinalaisia tuotteita. Minä toivon, että Eurooppa yrittää saada aikaiseksi uuden Kiinan strategian, mutta se edellyttää puoltamalla omia arvojamme ja siksi vetoankin Kiinan suuntaan. Poistakaa turvallisuuden laki ja antakaa Hongkongin kansalaisille se autonomia, josta on sovittu yhden maan kahden järjestelmän periaatteessa. Me ajamme demokratiaa arvoja kaikkialla maailmassa. Oikein paljon kiitoksia. Muito obrigado. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Mara Bitsotto. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kommunistinen Kiina on tämän vuosituhannen pahan valtakunta. Se uhkaa meidän vapauttamme ja demokratiaamme. Koronavirus kriisi kansainvälisen oikeuden rikkomukset, kiinalaiset täällä EUn sisällä osoittavat tämän aivan selvästi. On skandaali, että Italian hallitus puolueineen on tyytynyt tähän tilanteeseen. Ei voida olla enää hiljaa, ei voida enää esittää valheita. Euroopan on esitettävä totuus Kiinan rikoksesta. Meidän arvomme eivät ole myytävissä eh, muutaman likaisen eh, veripisaran tähden Kyse on taloussodasta ja myös sivilisaatioiden välisestä sodasta. Kiina taistelee läntistä maailmaa vastaan. Me olemme vakuuttuneita Atlanttisesta liitosta. Meidän on oltava valmiita puolustamaan omaa vapauttamme ja omaa demokratiaamme. Italialaiset, eurooppalaiset, kaikki vapaat ihmiset maailmasta eivät enää koskaan voi kuolla Kiinan kommunistisen vallan orjina. Kiitos. Puheenvuoron saa nyt Asita Kanko. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie. This commission has promised... Tämä komissio on luvannut, että se on geopoliittinen komissio, mutta toistaiseksi en ole nähnyt tälle vielä mitään todisteita. Sen sijaan ulkosuhdehallinto on vain tyynnytellyt Pekingiä kaikin keinoin. EU-Kiina huippukokouksessa on aivan selvää, että Kiina ei ole valmis etenemään